istunnolla, istuntosivuilla ja se julkaistaan. Yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa allekirjoitan tavanomaisessa lainsäädäntöjärjestyksessä esitettyä kahdeksaa säädöstä ja ne julkaistaan pöytäkirjojen joukossa esityslistan